Dear President, Guten Morgen, meine Damen und Herren. Huomenta, hyvää naiset herrat. Huomenta oikeusasiamies ja komission jäsen, varapuheenjohtaja Reding. Istunto alkaa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Salev Rakossin mietintö Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2012. Ja nyt jälleen haluaisin vielä kerran toivottaa tervetulleeksi Euroopan oikeusasiamiehen Diamanduroksen. On hienoa, että olette paikalla. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä Onko Silvestrisillä jokin työjärjestyspuheenvuoro? Si, presidente, intan... Niin, puhemies. Niin, tervetuloa tänne ja onnittelut teille. Tänään Italiassa olympiakomitean aloitteesta muistetaan nyt sadan metrin ennätystä vuodelta 1979. Ja tämä ennätys rikkoontui vasta vuonna 1997. Hän kuoli 60-vuotiaana viime maaliskuussa ja haluaisin muistaa häntä, koska vuodesta 1999-2004 hän on ollut myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Hän myöskin laati mietinnön, joka liittyi urheiluun ja hän taisteli dopingia vastaan ja uskoi puhtaaseen urheiluun jonka tarkoituksena oli edistää puhtaita ja terveitä arvoja. Ennätys vuonna 1979 oli ylpeys Italialle, ja silloin siellä oli huonosti mahdollisuuksia järjestää urheilutapahtumia, mutta hän harjoitteli kaduilla ystävänsä kanssa ja hän voitti olympiamitalin ja antoi toivoa Välimeren nuorille sukupolville. Italiassa on nyt urheilutapahtumia ja muistamme hänen ponnisteluitaan ja muistamme tänäisiä ja eilisiä mestareita. Ja haluaisin nyt täällä vielä osoittaa kunnioitusta henkilölle, koska hän oli sitoutunut urheilun edistämiseen täällä Strasbourgissakin ja haluamme muistaa häntä nyt juhlallisesti. Kiitos. Herr Silvestris, herzlichen Dank. Kiitoksia Silvestris näistä sanoista. Eli nyt siis ensimmäinen kohta esitys tältä Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2012. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä Salabrakos Neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. On erittäin hienoa, että olette jälleen keskuudessamme Nyt Euroopan oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros on täällä kanssamme. Hän on yli kymmenen vuoden ajan edustanut tätä tehtävää. Uskoisin, että tämä Euroopan unionin toiminta luo luottamusta kansalaisten keskuudessa. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän tarkistuksistaan ja työstään tämän mietinnön parissa, tämän Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskevan mietinnön parissa vuodelta 2012. Viime vuonna saavutukset olivat erittäin hienoja ja voisin nyt tuoda tätä kehitystä esiin tuovia asioita valoon. 2014, 2012 oli erittäin hieno vuosi. Monia tutkimuksia toteutettiin sellaisiakin, joita aikaisemmin ei ole toteutettu. vastaavalla kaudella vuonna 12 tehtiin enemmän 18 prosenttia enemmän tutkimuksia kuin 2011, ja monet niistä saatiin päätökseen suurempi osa kuin aikaisempina vuosina. Euroopan oikeusasiamies oli yhteydessä suoraan yli 24 000 Euroopan kansalaiseen antoi heille tietoja ja neuvoja interaktiivisen web-sivuston kautta. Erittäin hienon tiedon kulun ansiosta monet tutkimukset, jotka eivät olleet oikeusasiamiehen toimivallan alaa, saatiin suljettua pois tämä tapausmäärä laski verrattuna vuoteen 2011. Monet tutkimuksista, jotka aloittiin vuonna 2012, liittyivät tapauksiin, joissa oli ilmennyt hallinnollisia väärinkäytöksiä, tiedonsaannin ongelmia tai ongelmia aikarajojen kunnioittamisessa. Oikeusasiamies on saanut tunnustusta työstään myöskin vammaisten eteen. Ja tämä kaikki heijastelee YK yleissopimusta vammaisten oikeuksista ja sen ajatuksia. Oikeusasiamies tekee neljän elimen kanssa yhteistyötä suojellakseen kansalaisia ja heidän oikeuksiaan. Hyvät kollegat, haluaisin lämpimästi onnetella uutta oikeusasiamiestä Rua Roilia hänen valinnastaan toivon, että hänen kautensa tulee olemaan hyvin hedelmällinen tässä tehtävässä. Toivotan hänelle kaikkea parasta dynamista kautta ja mahdollisuutta palvella Euroopan kansalaisia. Nikiforos Dimandurokselle haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä hyvin rakentavasta työstä, jota hän on suorittanut viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopan oikeusasiamiehenä. miehenä ja haluaisin kiittää niistä saavutuksista, joita hän on saanut aikaan. Hän on tehnyt Euroopan unionista tasapuolisemman ja läpinäkyvämmän ja olen tästä hyvin ylpeä. Toivotan hänelle parasta mahdollista vointia, onnellista perhe- ja henkilökohtaista elämää ja menestystä tulevissa haasteissa. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Ja. Kiitokset esittelijälle. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Euroopan oikeusasiamies Diamanduros. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Ennen kuin aloitan varsinaisen puheeni, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne takaisin noin hyvissä voimissa. Puhemies, arvoisat jäsenet, tähän hetkeen liittyy omalta osaltani paljon tunteita. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta saada puhua teille vuoden 2012 vuosikertomuksestani. Aluksi haluaisin esittää kiitokset esittelijä Salav Raakkosille hänen varsin syvällisestä mietinnöstään. Hän on myös ollut hyvin suuri inspiraation lähde ja tuki minulle toimessani oikeusasia miehenä ja haluaisin ilmaista kiitokseni henkilökohtaisella tasolla herra Salavraakosille ja kiitokset noista hänen lämpimistä sanoistaan äsken. Vuonna 2012 oikeusasiamies auttoi yli 22 000 henkilöä. Heistä yli 19 000 sai neuvoja verkkosivustolla olevan interaktiivisen oppaan avulla. Sitä kautta pystyin osoittamaan ihmisille, minkä tahon puoleen heidän tulisi kääntyä, koska he eivät itse sitä välttämättä tiedä. Vuonna 2012 vastaanotin 2000, yli 2442 kantelua yksilöiltä ja yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä. Tutkimuksia oli 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Ja kasvu oli saman verran verrattuna siis vuoteen 2011 ihmiset ottivat oikeusasiamiehen yhteyttä oikeista syistä, sillä oikeusasiamiehen mandaattiin kuulumattomien kanteluiden ja yhteydenottojen määrä laski. Aiemmin tuo määrä oli 1700, aiemmin tuo määrä oli hyvin suuri, nyt se oli 1720, eli oli lähtenyt merkittävään laskuun ja tästä suurin, suurin kiitos kuuluu tälle verkkosivustolle verkkosivuston interaktiiviselle oppaalle. 89 tapauksessa näistä 390 tapauksesta päästiin sovitteluratkaisuun ja suurin osa loppu, lopuista tapauksista suljettiin niin, että sieltä ei löytynyt minkäänlaista huonoa hallintoa eikä lisätutkimuksia tarvittu. Hallinnollisia epäkohtia löytyi 66-47 suljettiin niin, että annoin kriittisten huomautusten lisäksi vielä lisähuomautuksia. Arvoisat jäsenet, vuonna 2012 pystyimme ensimmäistä kertaa vastaamaan siihen kysymykseen, kuinka hyvin toimielimet tekevät yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa, kun ne pyrkivät parantamaan omaa toimintaansa. Tuotimme viime vuonna kaksi julkaisua, seurantatutkimuksen näihin kriittisiin ja lisähuomautuksiin ja sitten tällaisen sääntöjen noudattamisraportin ja saimme selville, että 82 prosentissa toimielimet noudattivat oikeusasiamiehen neuvoja ja huomautuksia. Ja pyydän komission jäsen Redingia ottamaan myös huomioon sen, että suurin osa näistä kanteluista koski komissiota sen osuus kaikista kanteluista oli 82 prosenttia. Vuonna 2012 julkisen kuulemisen jälkeen laadimme tällaisia hallinnon periaatteita. Niissä puututaan muun muassa siihen, mitä eu kansalaiset odottavat hallinnolta odottavat EUn sitoutumista kansalaisten etuun, rehellisyyttä, objektiivisuutta, muiden kunnioittamista ja läpinäkyvyyttä. Nämä periaatteet ottavat huomioon parhaat käytänteet jäsenvaltioissa ja niiden tulisi auttaa virkamiehiä toimimaan oikein ja soveltamaan oikein sitä valtavaa lainsäädäntömäärää, joka meillä on. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, jään eläkkeelle tämän kuun lopussa ja siksi haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja tarjota teille yleiskatsauksen siihen, mitä minä katson oikeusasiamiehen parhaiksi saavutuksiksi viimeisten kymmenen vuoden aikana, jolloin olen ollut virassa. Viimeisten kymmenen ja puolen vuoden aikana oikeusasiamies on käsitellyt yli 30 000 tapausta ja avannut yli 3500 tutkimusta hallinnollisiin epäkohtiin toimielimissä. Samana aikana EUn hallinnosta on tullut avoimempaa, kansalaisystävällisempää ja palveluhenkisempää. Olen vakuuttunut, että riippumaton ja avoin työoikeusasiamiehen taholta on vaikuttanut tähän asiaan ja parantanut hallintokulttuuria palveluystävällisempään suuntaan. Olemme saavuttaneet kourin tuntuvia tuloksia monissa eri asioissa, esimerkiksi eettisissä asioissa, kansalaisten oikeuksissa – kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 2009 ja perusoikeuskirjasta tuli laillisesti sitova, sen jälkeen oikeusasiamiehestä on tullut vielä aktiivisempi kansalaisten oikeusasioissa, esimerkiksi eurooppalaisten kansalaisaloitteiden asioissa ja siinä, että ollaan jatkuvasti yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan, olemme pystyneet kasvattamaan kansalaisten osallistumista muun muassa julkisiin kuulemisiin. Oikeusasiamies on osallistunut monella tavalla tähän työhön ja myös eurooppalaiseen päätöksentekoon yhteistyössä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kanssa. Osa työstäni on sitä, että olen pyrkinyt sopeuttamaan hallintoa EUn laajentumiseen, tutkimaan uusia säädöksiä, luomaan Turkkiin oikeusasiamiehen viraston, tutkimaan Euroopan investointipankkia, suojelemaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Olemme vahvistaneet kansalaisten asemaa ja sitten myös tarjonneet tietoa parlamentille monissa eri asioissa. Kansalaisten palveleminen vaatii myös moraalista sitoutumista oikeusasiamiehen taholta ja totta kai myös muiden toimielinten taholta. Oikeusasiamiehen on oltava hyvin aktiivinen mieli, hänellä on oltava hyvä mielikuvitus ja pystyttävä näkemään, minkälaisia muutoksia voi saada toimielimissä aikaan. Ennen kaikkea kuitenkin on edistettävä palvelukulttuurin kehittämistä. On oltava älyllisesti rehellinen ja hallinnollisesti pätevä, jotta pystyy tarkastelemaan strategioita kansalaisten taholta ja kehittämään niitä korkealle eettiselle tasolle. Nämä asiat ovat se perusta, jolle moraalinen ja poliittinen pääoma rakentuu. Sitä oikeusasiamies tarvitsee, jotta pystyy hoitamaan omat tehtävänsä ja kantamaan oman vastuunsa. Sillä oikeusasiamiestä pidetään tärkeänä vastapainona muille päätöksentekijöille. Oikeusasiamiehellä on moraalista arvovaltaa ja hän pystyy vaikuttamaan hyvin syvästi unionin oikeutukseen oikeusvaltion perustaan. On tärkeää ymmärtää myös se, että kehitystä ei olisi tapahtunut, jos johto ja työntekijät EUn toimielimissä eivät olisi sitoutuneita tähän asiaan. Meillä on ollut hyvin rakentavaa vuoropuhelua eri toimielinten kesken. Oikeusasiamies on ollut tällainen lisäkontrollimekanismi. Ja itse olen sitä mieltä, että oikeusasiamies miestä ei tulisi pitää minään syyllisen etsijänä, sillä se johtaa vain negatiiviseen ilmapiiriin toimielimissä. Oma tavoitteeni on ollut edistää palvelukulttuuria kansalaisten suuntaan ja valvoa heidän oikeuksiaan aktiivisesti. Mitä tulee komissioon, haluaisin tässä ottaa esiin komission jäsenten jatkuvan tuen oikeusasia miehelle perusoikeus- ja ihmisoikeusasioissa. Meillä on ollut myös hyvää yhteistyötä investointipankin kanssa. Euroopan unionin virastot ovat myös suurelta osin tehneet hyvää yhteistyötä minun kanssani, kun olemme kehittäneet palvelukulttuuria. Komission jäsen Redding on paikalla ja käytän tilaisuutta hyväkseni ja kiitän häntä tärkeän asian esille ottamisesta. Hän on ottanut monia tärkeitä asioita esille ja tuonut niitä minun tietooni. Haluaisin myös tässä kiinnittää huomiota parlamentin keskeiseen rooliin. Se tarjoaa yleistä tukea oikeusasiamiehelle. Parlamentti on taannut sen, että oikeusasiamiehellä on ollut henkilöstöresursseja ja rahallisia resursseja tehdä työnsä, ja se on myös tarjonnut poliittista tukea oikeusasiamiehen työlle kun olen pyrkinyt puolustamaan kansalaisten oikeuksia. Tämä on yhteistyötä ja olen varma, että olemme onnistuneet siinä kansalaisten hyväksi. Lopuksi vielä tulevaisuuden haasteista muutama sana. Parlamentti on valinnut Emily O'Reillyn minun seuraajakseni. Rova O'Reilly on tällä hetkellä Irlannin oikeusasiamies ja hän on ollut virassa Irlannissa kymmenen vuotta. Hän on toiminut siellä hyvin aktiivisesti sekä koti- että ulkomaisissa asioissa. Hän on laajentanut ja uudistanut oikeusasiamiehen virastoa Irlannissa ja toiminut tällaisena moraalisena selkärankana. Ja hän on vaikuttanut sekä Britannian että Irlannin oikeusasiamiehen virastojen kehitykseen ja myös tähän eurooppalaisten oikeusasiamiesten verkoston kehitykseen. Hän on ensimmäinen naispuolinen eurooppalainen oikeusasiamies ja hän tuo varmasti paljon hyvää tämän viran hoitamiseen, intuitiota ja, ja tunneälyä varmastikin. Ja hän on hyvin erinomaisesti valmistautunut niihin haasteisiin, joita hänellä on edessään. Taloudellinen tilanne totta kai asettaa omat haasteensa oikeusasiamiehelle, kansalaisillekin samoin, ja on tehnyt niin jo pitkään. Toinen haaste on se, että täytyy selvitä teknologian muutoksista ja ympäristö, talousongelmista, väestöllisistä ongelmista, väestö ikääntyy ja muun muassa siirtolaiskysymykset voivat olla vaikeita. Ja nämä asiat tulevat jättämään jälkensä kyllä tulevan oikeusasiamiehen työhön ja kansalaisten elämään. Kansalaisten odotukset EU-ta kohteen, kohtaan ovat korkealla ja perustuvat kahteen eri asiaan, niihin ongelmiin, joita kansalaiset kohtaavat ja toisaalta sitten niihin välineisiin, joita kansalaisilla on käytössään. Oikeusasiamiehen haaste on se, että hänen täytyy vastata kansalaisten muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin ja samalla pyrkiä toimimaan niiden paineiden ristitulessa, joita häneen kohdistuu. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja tuestanne viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja kiitoksia tästä kunniasta, että sain toimia tässä virassa kolmeen eri otteeseen. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia, Diamanduros. Seuraavaksi komission varapuheenjohtaja Reding, olkaa hyvä. Danke vielmals, Herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. On hienoa, että olette taas täällä. Hyvät naiset ja herrat, Erityisesti haluaisin kiittää Salavrakosia ja vetoomusvaliokuntaa erinomaisesta mietinnöstä, joka liittyy oikeusasemiehen toimintaan vuonna 2012. Tämä on tärkeä mietintö, koska se osoittaa meille, miten valvojien valvoja näkee tilanteen ja miten meidän pitää toimia kansalaisten hyväksi ja miten tämä työ käytännössä toimii. Tämä on tarpeellista, koska se, miten te, Diamanduros, olette johtaneet tai ensin rakentaneet tätä laitosta ja sen jälkeen johtaneet sitä, niin siihen tarvittiin kärsivällisyyttä, ammattimaisuutta ja viisautta, ja teillä on näitä kaikkia. Ja parlamentti oli viisas nimetessään teidät kolme kertaa tähän tehtävään. Salavrakosin mietinnössä myöskin katsotaan mitatu aikaan viime vuosina. Tarkoituksena on ollut syventää vuoropuhelua kansalaisten kanssa ja oli hienoa kuulla, että yhä enemmän kansalaiset tietävät, mitä kuuluu Euroopan oikeusasemiehen toimivaltaan, jotta tästä instituutiosta tulee osa kansalaisten elämää. Tähän menee tietysti aikaa, mutta te olette onnistunut tässä ja se on todellinen saavutus. Ja syventämällä vuoropuhelu ei pelkästään kansalaisten, vaan myöskin toimielinten kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa – te olette onnistunut vahvistamaan kansalaisten oikeuksia osallistua demokraattiseen elämään. Ja eurooppalaisesta päätöksenteosta on tullut läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa. Se on tietysti tarpeen. Ja nyt vuonna 2013, sehän on Euroopan kansalaisten teemavuosi, kansalaiset eivät vieläkään tiedä, riittävästi, miten toimielimet toimivat ja mitä toimielimet tekevät heidän hyväkseen. Ja olin järkyttynyt, kun kuulin Eurobarometrin tutkimuksesta, jonka mukaan vain kolmannes kansalaisista katsoo, että heidän äänellään on merkitystä. Eli paljon työtä on vielä tehtävänä, jotta viime kädessä kansalaiset ymmärtävät, että kyllä nämä instituutiot ovat heidän palveluksessaan ja te, herra Diamanduros, todellakin olette olleet ratkaisevassa asemassa, jotta tämä hallinnollinen kansalaisia palveleva kulttuuri on saatu aikaan toimielimiin. Eli kiitoksia tästä ja kiitoksia erinomaisista saavutuksistanne viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja kiitos myös siitä, että te otitte esiin sen, minkä te näette haasteena seuraaville vuosille. Ja meidän pitää sitten yhdessä tarttua niihin. Voin kertoa parlamentille, että komission ja Diamanduroksen välillä on aina ollut avoin, lojaali ja hedelmällinen yhteistyö – johon liittyi vastavuoroinen kunnioitus. Eli kiitos vielä kerran, Diamanduros, koska te olette ollut tämän yhteistyötavan keskiössä ja toivotan teille onnellista ja tervettä ja hyvin aktiivista eläkeaikaa. Ja ehkäpä voimme vielä ottaa teihin yhteyttä ja esittää teille kysymyksiä, kun niitä tulee esille, koska teille on kertynyt niin paljon viisautta näistä asioista viimeisen kymmenen vuoden aikana. No niin, hyvät naisten herrat. No sitten, jos katsotaan vähän faktoja. Mietinnössä on todettu, kuinka tärkeitä ponnisteluita EUn toimielimet yleisesti ovat tehneet, komission mukaan lukien, jotta oltaisiin avoimempia. Ja avoimen liittyvät valitukset ovat supistuneet 30, vähentyneet 36 prosentilla vuonna 2008. Tämä oli siis 2008 lukema ja viime vuonna 21 prosenttia. Eli edistystä on tapahtunut ja se on rohkaisevaa. Valtaosa aloitetusta tutkimuksista liittyvät komissioon ja se on ihan normaalia, koska komissiollahan on toimenpanovalta ja se on se toimielin, joka tekee eniten päätöksiä, joilla on suoranaisia ja kauaskantoisia vaikutuksia kansalaisiin. Tutkimusten määrä on vähentynyt vuonna 2012 viidellä prosentilla. Se osoittaa, että komissioon kohdistuu eniten tutkimuksia, mutta tämä lukema hitaasti laskee. Ja ehkä se johtuu siitä, että komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin huomautukset, eli että sillä pitäisi olla yhteisiä sitovia sääntöjä hallinnollisissa menettelyissä, noudattaen artiklaa 298 289, anteeksi. Ja sitten me katsomme tämänhetkistä hallintolainsäädäntöä ja sen mahdollisia puutteita kaikissa toimielimissä ja arvioimme lähestymistapaa, jota noudatetaan näissä asioissa jäsenvaltioissa. Ja tavoitteena on saada kerättyä tietoja tämänhetkisistä hallinnollisista oikeuksista yhdessä keskeisessä paikassa nettisivustolla. Oikeusasiamies korosti sitä, että ihmisten täytyy tietää, mihin täytyy ottaa yhteyttä, jos he haluavat vastauksia. Se on erittäin tärkeää kaikille toimielimille. Komissio myöskin on ottanut huomioon oikeusasiamiehen kommentit liittyen Viinin lentokentän laajentamiseen ja kommentteihin, jotka olivat parlamentin oma mietinnössä. Tarkoituksena on selventää asiaa. Komissio on tehnyt korjausehdotuksen vuoden 2011 direktiivin, joka liittyy tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden vaikutuksista ympäristöön ja tämä ehdotus on saanut tukea vetomusvaliokunnalta, ympäristövaliokunnalta ja varmasti parlamentti ja neuvosto voivat saattaa nämä neuvottelut mahdollisimman pikaiseen päätökseen ja tulevaisuudessa voimme sitten saada ehkä kommentteja teidän seuraajaltanne. On hyvä, että Salavrakosin mietinnössä on korostettu, että 18 vuoden aikana oikeusasemies on esitellyt vain 18 erityiskertomusta, ja tämä osoittaa, että ennen kuin raportti julkistetaan, ongelmat on ratkaistu, koska ongelmia tietysti enemmän kuin 18. Eli 18 vuoden aikana 18 tapauksesta on tehty raportti, eli monia ongelmia todellakin voidaan ratkaista vertailevalla tavalla, ja se on hieno asia. Mutta jotta voidaan selventää näitä asioita ja kaikkia tulevia tapauksia, komissio tekee edelleen tätä rakentavaa yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa, myöskin seuraavan oikeusasiamiehen Emily O'Reillyn kanssa, jota haluaisin onnitella hänen valinnastaan ja Toivottavasti tapaan hänet pian. Ja lopuksi vielä vetoomusvaliokunnalle sanoisin, että sen työ on äärimmäisen tärkeää. Ja olen nähnyt kansalaisten teemavuonna, kun on ollut kansalaisten vuoropuhelua, niin monet ihmiset tietävät, että vetoomusvaliokunta on olemassa. Ja uskon, että on tärkeää, että ihmiset todellakin tietävät tästä parlamenttihan edustaa kansalaisia, joten kun jotain menee pieleen, niin kansalaiset ensin ottavat yhteyttä niihin, jotka edustavat heitä. Ja on erittäin hienoa kuulla, että yhteistyö vetomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen kanssa on toiminut niin sujuvasti. Näin pitää ollakin, koska vetomusvaliokunnassa on viisaita ihmisiä, ja myöskin oikeusasiamies on ollut erittäin viisas ja haluaisin kiittää häntä kymmenen vuoden erinomaisesta työstä kansalaisten hyväksi. Herzlichen Dank, Frau Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Sitten poliittisten puolueiden edustajat ja varmasti he auttavat meitä pitämään kiinni aikataulusta ja pitävät kiinni puheajoistaan. Seuraavaksi puheenvuoron, puheenvuoron EPP nimissä saa Koralska Bobinska kaksi minuuttia. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Paljon kiitoksia puhemies. EPP-ryhmän puolesta haluaisin ilmaista kiitollisuuteni Diamandourokselle kaikesta työstä, jota hän on viimeisten kymmenen vuoden aikana – tehnyt. Vetomusvaliokunta valmisteli tätä mietintöä. Se ei ollut kiistanalainen. Kaikki ovat olleet samaa mieltä siitä, että te olette ollut erittäin hieno oikeusasiamies, sillä olette tehneet eurooppalaista hallinnosta läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja toisaalta tuoneet myös, tuonut myös tiettyjä muutoksia ja uudistuksia mukaan, joiden tarkoitus on reagoida nopeammin kansalaisten huoliin hallinnossa ei aina ole mahdollista käsitellä sekä sisältöä että uudistusta samaan aikaan, mutta te olette onnistuneet tässä. Kun tarkastelemme teidän työtänne, minä huomaan, että aikaisemmin kansalaisjärjestön edustajana ja nyttemmin oikeusasiamiehenä työnne on ollut erittäin hienoa. Olette reagoinut nopeasti nopean järjestelmän kautta kansalaisten valituksiin ja olette myöskin onnistunut tarjoamaan kansalaisille tarvittavaa tietoa. Tämä on kaikkein vaikeita kansalaisille. On vaikeaa, kun kansalaiset eivät ymmärrä oikeuksiaan, lainsäädäntöä tai sitä, kuinka Euroopan unioni toimii. Te olette aloittaneet monia oma-aloitteisia tutkimuksia, kuten komission edustaja mainitsi. Ja te olette suojellut esimerkiksi Viinin lentokentän tapauksessa kansalaisten oikeuksia. EPP-ryhmän parlamentin jäsenet, jotka ovat vetomusvaliokunnan jäseniä, kunnioittavat toiminta sääntöjä ja näitä viittä periaatetta, luottavuutta, läpinäkyvyyttä ja niin edespäin. Emme tässä ehdi mainita kaikkia teidän saavituksianne, mutta haluaisin kiittää teitä. Olen varma, että Emily O'Reilly tulee myöskin olemaan erittäin hyvä oikeusasiamies ja hän tulee jatkamaan samoilla linjoilla, joilla teidän toimintanne on ollut. Paljon kiitoksia. Herzlichen Dank. Im Namen Kiitoksia sitten SND-ryhmän nimissä. Gönts, kaksi ja puoli minuuttia. Köszönöm a szót. Elnök urat szeretném én is köszönteni újra a körünkben, és Diamandor... Kiitoksia, puhemies. On hienoa, että olet taas täällä ja haluaisin kiittää myöskin teitä oikeusasiamiesryhmämme nimissä. Euroopan oikeusasiamies on tärkeässä roolissa, jotta voimme tehdä avointa yhteistyötä Tietysti oikeusasiamiehen täytyy olla puolueeton ja noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Kymmenen vuoden aikana Diamanturos oli erittäin hyvä oikeusasiamies. Yli 22 000 kansalaista olivat häneen yhteydessä. Osa oli valituksia ja osa oli tietopyyntöjä ja usein on puhuttu siitä, että henkilötietoja on käytetty väärin. Oikeusasiamies on tehnyt erittäin hyvää työtä, kun kyse on ollut lakien noudattamisesta. Viime vuosina tiedonpyyn, tietopyyntöjen määrä väheni, eli tämä osoittaa, että kansalaiset ovat löytäneet tietoja verkkosivuilta. Mietinnössä on tehty ehdotus, että parlamentin jäsenet myöskin olisivat suorassa yhteydessä teidän nettisivuihinne ja tällä tavalla oikeusasiamiehen työtä voitaisiin tukea ja auttaa. On tärkeää, että pidämme huolta myöskin vammaisten oikeuksista – EUhan on mukana YK vammaisyleissopimuksessa ja meidän täytyy tehdä asiaan liittyviä suosituksia ja toteuttaa niitä. Seuraavalta oikeusasemieheltä odotamme, että hän pitää kiinni näistä laeista ja että hän vaatii, että jäsenvaltiot myöskin varmistavat vammaisten oikeudet ja että myöskin näkövammaisten oikeuksia oikeuksia ylläpidetään. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Allesta Bertman, puolitoista minuuttia. President. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission varapuheenjohtaja Diamandurus, meillä on tämä vuosikertomus nyt edessämme ja tämä osoittaa, kuinka tasapainoista työtä Diamandurus on tehnyt. Puutun nyt muutamaan kohtaan. Avoimuus. Vaikka hallinnossa EU:ssa avoimuutta edistetään, on kuitenkin monia kansalaisia, jotka eivät näe asiaa näin. Kaikki liittyy siihen, että kansalaisille pitää toimittaa oikeanlaista tietoa, ja haluaisin nyt mainita myöskin yhteistyön. Eli elimet ja laitokset EU:ssa niiden pitäisi tehdä vielä parempaa yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa ja parantaa toimijoiden välistä vuoropuhelua ja tällä tavalla parantaa EUn imagoa. Erityiskertomus, joka liittyy erityisesti Viinin lentokentän laajentamiseen, se osoittaa, kuinka erinomaista yhteistyötä kaikki tahot ovat tehneet ja erittäin hyviä ratkaisuja on löydetty. Lopuksi puuttuisin vielä yhteen asiaan, joka liittyy vammaisiin naisiin Eli viittaisin siihen, että meidän täytyy katsoa ihmisten tarpeita, joilla on erityissuojelutarvetta. Tämä pitää ottaa esille entistä enemmän. Puhun siis vammaisista, mutta puhun myöskin lapsista. Ja tässä kohtaa haluaisin varmistaa, että noudatamme YK yleissopimusta. Ja me kaikki toivotamme teille hyvää ja kiitämme teitä erinomaisesta yhteistyöstä ja teidän panoksestanne. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Kollega Ryby on esittänyt teille sinisen kortin. Otatteko vastaan kysymyksen? Olkaa hyvä. Joo, Kiitoksia. Haluaisin kysyä Bertmanilta, niin avoimuus on meille kaikille erittäin tärkeää ja oikeusasiamies on noudattanut hyviä standardeja. Katsotteko, että lobbausrekisteri, joka EU:ssa on nyt olemassa, erityisesti kun ajatellaan kansalaisjärjestöjä, katsotteko, että sen pitäisi olla avoimempi, kun ajatellaan kansalaisjärjestöjen rahoitusta? Tehän tiedätte kyllä, mitä intressejä kansalaisjärjestöt ajavat eteenpäin, ja osa niistä saa rahoitusta Euroopan ulkopuolelta. Kollega Ryby, totta kai olen samaa mieltä, ja tietysti paljon enemmän pitää vielä tehdä avoimuuden suhteen ja myöskin Diamanturksen seuraaja varmasti vie tätä asiaa eteenpäin ja uskon, että vetoomusvaliokunta myöskin toimii tässä asiassa voimakkaasti. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Auken vihreistä kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää herra Salavraakosia hyvästä mietinnöstä ja totta kai suuret kiitokset myös herra Diamandorosille hänen erinomaisesta työstään. Sen ansiosta oikeusasiamiehen virka on nyt vakaalla pohjalla. Se on Euroopan unionin toimielin tai, tai toimija, josta kansalaiset voivat todella hyötyä. Minusta olisi tärkeää, että tämä jatkuisi myös tulevaisuudessa. Meillä tulee olla sellainen oikeusasiamies, joka jatkaa tämän hyvän perustan rakentamista. On hyvä asia, että kansalaiset ovat olleet aktiivisia ja olleet yhteydessä oikeusasiamiehen. Halusin mainita tässä sen, että meillä ei ole riittävästi hyvään hallintotapaan liittyvää sääntelyä komission jäsen Redding tästä äsken puhui, mutta minusta hallinnon tulisi lähteä liikkeelle palvelunäkökulmasta ja kansalaisten suojelemisesta, ei niinkään virkamiesten suojelemisesta. Tällä tavoin voimme taistella parhaalla mahdollisella tavalla korruptiota vastaan EU:ssa ja varmistaa, että kansalaisista tuntuu, että heitä kohdellaan asiallisesti. Tämän saavuttaminen ei voi olla kovin vaikeaa. Tässä mainittiin tulevat oikeusasia, tuleva oikeusasiamies ja myös nykyisen oikeusasiamiehen aktiiviset toimet muun muassa lääketeollisuuden suuntaan. On hyvä, että oikeusasiamies on aktiivinen, sillä lääketeollisuus on pyri, pyrkinyt jäädyttämään tilanteen jo kahden vuoden ajaksi vaikka häntä on voimakkaasti sysitty sivuun tässä asiassa, samoin kuin parlamenttia, sillä me emme halua, että teollisuus voittaa tässä asiassa, sillä se vaikuttaa kansalaisten terveyteen suoraan. Kiitos, Radiamandoros, erinomaisesta työstä tässä asiassa. Tack, Frau Kollegin. Kiitoksia, kollega. Seuraavaksi GUE-ryhmän nimissä. Kuntis, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Oman ryhmäni puolesta haluaisin sanoa, että me tuemme kollega Salavrakosin mietintöä. Tämä on saanut täydellisen vetomusvaliokunnan tuen taakseen. Se johtuu siitä, että mietintö suhtautuvin positiivisesti herra Diamandurosin työhön. Haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää oikeusasiamiestä hänen kymmenen vuoden työstään tehtävässään. Hän on kohdannut vaikeudetkin erittäin hienosti ja helpottanut Euroopan unionin ja myöskin komission toimintaa. Yleisesti haluaisin kommentoida hiukan oikeusasiamiehen tehtävää ja toimia. Nämä asiat luonnollisesti myöskin koskettavat myöskin herra Diamandurosin seuraajaa. On selvää, että tämän työn tulee olla hyvin tehokasta ja se tarvitsee Euroopan unionin kolmen toimielimen tuen taakseen kaikkien toimielinten tulisi ilmaista tukensa oikeusasiamiehelle. Parlamentti tekee näin tänään. Luonnollisesti on paljon asioita, joita tulee esiin liittyen huonoon hallintoon. Oikeusasiamies havainnoi tällaisia tapahtumia erityisesti eteläisissä maissa ja on erittäin tärkeää, että toimitaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Tietysti komission tulisi toimia hyvin läpinäkyvästi ja kansalaisten tulisi tietää, että he voivat kääntyä oikeusasiamiehen puoleen ja saada oikeutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi EFD-ryhmästä puolitoista minuuttia. Paska, olkaa hyvä. za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, oikeusasiamies, Euroopan oikeusasemiehen vuosikertomus 2012 tekee yhteenvedon viimeisen kymmenen vuoden toiminnasta. Raportti vahvistaa sen, että kymmenen vuoden aikana Duros on tehnyt erinomaista työtä ja rakentanut vakaata ja tehokasta laitosta, joka toimii tehokkaasti EUn hyväksi. Kun katsotaan tilastoja, on erittäin myönteistä, että kiitos tiedotuskampanjan, jonka oikeusasiamies järjesti, nyt kansalaiset ymmärtävät paremmin toimielinten välistä vallanjakoa. Kansalaisten suojelu on tärkeä elementti hyvin järjestelyssä yhteiskunnassa. Se näkyy siinä, kun katsotaan, miten toimielimessä noudatetaan parhaita käytänteitä. kansalaisten oikeuksia on rikottu parlamentissa ja monet tutkimukset kohdistuivat EUn toimintaan ja meidän täytyy jatkaa oikeusasemien työtä ja meidän pitää varmistaa hyvät suhteet toimijoiden ja kansalaisten välillä. Lopuksi haluaisin kiittää oikeusasimiestä hänen erinomaisesta työstään oikeusasimiehenä ja haluaisin kiittää myöskin esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Vlasak, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, úřad Evropské... Kiitoksia. Euroopan oikeusasia mies viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehnyt hienoa työtä ja siksi ryhmämme nimissä haluaisin kiittää häntä. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että vielä on tilaa parannukselle. Kaikkihan tietävät, että ainoastaan tuomioistuimilla on oikeus tehdä sitovia päätöksiä – Oikeusasiamiehen toimivalta liittyy suosituksiin ja tutkimuksiin. Oikeusasiamies voi reagoida asioissa, joissa vaaditaan auktoriteettia ja moraalia. Ja tälle pitää raivata lisää tilaa, ja siksi oikeusasia mies pitäisi kutsua tänne useammin jotta hän voi kertoa meille toiminnastaan ja kertoa, missä Euroopan parlamentti on syyllistynyt virheisiin. Hyvin paljon kanteluita on tullut Euroopan parlamenttiin liittyen ja aika harvoin me sitten saamme tietää, millaisiin toimiin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Ja mitä tulee sitten varojen käyttämisen tehostamiseen, siellä on myöskin parantamisen varaa. Moniin tapauksiin on löytynyt ratkaisuja ja ne ovat maksaneet 13 000 euroa. Ja Tsekin tasavallassa se on sitten taas 13 000 koronaa, eli se on huomattavasti vähemmän. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentissa on näitä monen tai monikielistä toimintaa ja se on tietysti kustannuksellinen taakka, mutta meidän täytyy katsoa, millä tavalla eu tasolla tehdään työtä ja millaista työtä tehdään kansallisella tasolla. Ja haluaisin tästä kuulla sitten ensi vuoden kertomuksessa Euroopan oikeusasemien toiminnasta. Sen jälkeen tietysti tämä kuuluu sitten seuraavan parlamentin jäsenille ja hyviä eläkepäiviä. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Seuraavaksi puheenvuoron saa Jaar. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, Kiitoksia puhemies. Hienoa, että olette jälleen täällä. Oikeusasemies. jos katsotaan viime vuoden lukemia, niin voi nopeasti nähdä, että Euroopan osie, euro, oikeusasiamies vuonna 2012 on tehnyt erittäin hyvää työtä. 750 kantelua tehdyistä kanteluista kuuluivat oikeusasemien toimivaltuuksiin. Lukema oli 20 prosenttia korkeampi kuin aikaisempana vuonna. Ja tässä mainittiin jo Viinin lentoasema. Ja oikeusasiamies, vetomusvaliokunta ja komissio ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä. Ja näin pitää ollakin. 22 000 kansalaista saivat suoraan apua, ja se on mielestäni aika hämmästyttävä ja ilahduttava luku. No, kanteluiden lisäksi Diamaduros on sitten julkisesti puhunut viidestä perusperiaatteesta, eli sitoutuminen Euroopan unionin kansalaisiin, rehellisyys, objektiivisuus, toisten kunnioittaminen ja avoimuus. Ja tämä koskee tietysti kaikkia EUn virkamiehiä ja parlamentin jäseniä. No sitten meillähän on hyvien käytänteiden säännöstö ja oikeusasiamies on sitäkin edistänyt. Ja lopuksi Diamanturos, en nyt haluaisi pelkästään kiittää teitä viime vuoden työstä, vaan haluaisin kiittää teitä sitoumuksestanne viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuodesta 2003 te olette toimineet tässä tehtävässä ja teillä on ollut erittäin tehokas verkosto eurooppalaisten oikeusasiamiesten kanssa ja te olette vaikuttanut siihen, että hallinto on avoimempaa ja tehokkaampaa ja että oikeusasiamiehen tehtävä on huomattavasti näkyvämpi. No tietysti voidaan miettiä, voiko Euroopan oikeusasiamiehen toimia parantaa, voidaanko vetomusvaliokunnan toimintaa tehostaa. No totta kai voidaan, mutta ainoastaan siksi, että te olette jättäneet meille hienon perinnön. Toivottavasti olemme meidän yhteydessä ja harmi, että te lähdette. Kiitos. Danke, Herr Kollege. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi sitten edustaja Bostinaru, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Ja tervetuloa takaisin tänne. Hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä oikeusasiamies Demanduros tilanne on melko poikkeuksellinen parlamentissa. Kaikista parlamentin poliittisista ryhmistä puhujat puhuvat nyt oikeusasiamiehen kaudesta positiivisessa valossa. Tämä on erittäin suuri kunnioituksen osoitus Diamandurokselle kymmenen vuoden palveluksen jälkeen. Kiitoksia teille siitä, että olette aina ollut saatavilla, olette tukenut hyvää hallintotapaa ja läpinäkyvyyttä Euroopan unionissa. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä vahvasta tavallaista, jolla te olette toiminut näiden kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2012 tärkeistä tutkimuksista. Yksi liittyy vienin lentokenttään, kuten mainittua, ja tässä te saitte yksimielisen tuen. Tämä teki vetomusvaliokunnalle ja Euroopan komissiolle mahdolliseksi löytää ratkaisuja tulevaisuuden varalle. Käsillä oleva mietintö on tehnyt meille mahdolliseksi muuttaa mietintöluonnosta liittyen ympäristökysymyksiin, niin ettei tämän tyyppisiä ongelmia enää koskaan tulisi eteen tulevaisuudessa. Toivon, että mietintö hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä lokakuussa. Tämä tulisi parantamaan tulosta vetomusvaliokunnassa 52,7 prosenttia vuoden 2012 tutkimuksista, joita Euroopan oikeusasiamies suoritti, kohdistuivat komission toimintaan. Ja haluaisin kiinnittää komission huomioon tähän asiaan. Heillä on mahdollisuus parantaa hallintotapaa. Tämä on se pohja, jolle uusi oikeusasiamies lähtee rakentamaan työtään, ja olen aivan varma, että Emilio Riley tulee yltämään teidän työnne tasolle näkemiin ja kiitoksia. Kiitos. Muistuttaisin vielä, että meillä on aika paljon asioita esityslistalle, eli koittakaa pitää kiinni puheestanne. Ja seuraavaksi uskon, että edustaja Jäätemäki pitää kiinni puolentoista minuutin puheestaan. On ilo nähdä teidät jälleen terveenä ja johtamassa puhetta entisellä paikallanne

Kiitos, Frau Kollegin. Kiitoksia. Ja mikäli Helmeri ei nyt ole paikalla, en kyllä näe häntä. Eli siirrymme sitten seuraavaan puhujaan, eli Mazzoni, kaksi minuuttia. Presidente. Kiitoksia puhemies ja onnittelen myöskin teitä tervehtymisestä. Kertomus oikeusasiamiehen kerron toiminnasta, kuten jo kuulimme, on tehnyt yhteenvedon koko toimikaudesta, koska ystävämme Diamanduros on päättänyt jättää paikkansa tämän toimikauden päättyessä. Ja varmasti tähän päättyy nyt kymmenen vuoden työ, joka on ollut hyvin aktiivista ja tehokasta, ja se on liittynyt myöskin kansalaisten tyytyväisyyteen. Ja tämä osoittaa, kuinka sitoutunut Diamanduros on ollut, ja hän on pitkäkatseisesti panostanut näinä vuosina siihen, että on edistetty parempia suhteita EUn toimielinten oikeusasiamiehen ja kansalaisten välillä. Vetomusvaliokunnan edustajana haluaisin onnitella sitä, että suhteet valiokunnan ja oikeusasiamiehen välillä ovat parantuneet huomattavasti. Ja tämä osoittaa, että myöskin tämä verkosto toimii ja se on erittäin tärkeä väline, jolla tuetaan kansalaisia. Vetomusvaliokunta ja oikeusasemies auttavat rakentamaan suhteita toimielinten ja kansalaisten välille ja panostavat ja valvovat kansalaisten oikeuksia. Nyt kun Euroopan unionissa on kriisin aiheuttamia ongelmia, niin meidän täytyy pitää huolta näistä suhteista. Ja on hienoa, että Diamanduros on edistänyt niitä niin hienolla tavalla. Kiitos. Herzlichen, herzlichen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi Bieringer de Oedenberg. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Oli hyvin surullinen uutinen kuulla, että Dimanduros ei enää tule toimimaan oikeusasiamiehenä, sillä viimeisten kymmenen vuoden ajan hän on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä meidän äh, kanssamme, vetomusvaliokunnan kanssa. Hän on tukenut menettelyjen läpinäkyvyyttä ja tarjonnut kansalaisille parempaa tietoa. Hän on hoitanut viime vuonna noin 2500 tutkimustapausta ja yli 20 000 tiedon antotapausta. Tämä on noussut hyvin paljon. Ja kansalaisten tiedustelujen määrä osoittaa sen, että interaktiivinen opas, joka oikeusasiamiehen sivustoilla on, on ollut tarpeen. Myöskin ne kansalaisten tiedustelut, jotka eivät itse asiassa kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin, laskivat ja olivat kaikkein alhaisimmillaan viime vuonna. Kuitenkin tiettyjen Euroopan unionin menettelyiden läpinäkyvyys ja asiakirjojen saatavuus on riittämätön 22 prosentissa tapauksista puutteita on esiintynyt ja haluaisin käyttää mahdollisuutta onnistuakseni teitä hyvässä työssä kymmenen viimeisen vuoden aikana hyvän hallintopan tukemisesta Euroopan unionissa. Toivotan kaikkia hyvää uudelle oikeusasiamiehille. Toivon, että menettelyjen virtaviivastaminen jatkuu tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Harkin yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Mukava, että olette täällä taas. Haluaisin myös kiittää oikeusasiamies Diamandourosia hänen hyvästä työstään Euroopan kansalaisten hyväksi. Te olette puuttuneet huonon hallinnon tapauksiin, rakenteisiin hyvin avoimella tavalla. Oikeusasiamiehen virka on ollut hyvissä käsissä. Olette luoneet hyviä käytäntöjä ja ne samalla luovat myös luottamusta kansalaisten keskuudessa ja auttavat, auttavat vähentämään tätä demokratiavajetta, josta EU kärsii. Olen iloinen, että eräs teidän tärkeimmistä asioistanne on ollut se, että eurooppalaiset saadaan kiinnostumaan EUsta. Kyse ei ole ainoastaan Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämisestä, vaan siitä, että kansalaiset voivat todella hyödyntää oikeuksiaan. Tässä prosessissa kansalaisten oikeuksien toteutumisen tiellä on vielä liikaa esteitä ja teidän, te olette omassa virassanne auttaneet poistamaan näitä esteitä. Kiitokset siis vielä kerran ja toivon uudelle oikeusasiamiehelle kaikkea hyvää hänen työssään. Hänellä on edessään suuria haasteita. Te, herra Diamondouros, olette osoittaneet suurta sitoutumista omaan työhönne. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kelly, kaksi minuuttia. Uh, uh, Kuten kollegamme botinaru totesi, on aika poikkeuksellista, että parlamentissa ollaan yksimielisiä, kun kyse on n toimielimistä. Ja tänään nyt on poikkeus. Ja tämä johtuu lähinnä siitä, että oikeusasiamies on tehnyt niin hyvää työtä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuten komission jäsen Reding totesi, te olette ollut ammattimainen, mutta myöskin kärsivällinen ja viisas tässä tehtävässä. Olen pari kertaa tavannut teidät ja tiedän, että te olette ihanteellinen henkilö tähän tehtävään, koska teillä ei ole egoa. Te olette palvelemassa kansalaisia ja te olette tehnyt sen tyylikkäästi ja hienovaraisesti ja se on oikea tapa. Eli hyviä eläkepäiviä ja toivotan irlantilaiselle Emil O'Reillylle kaikkea parasta, kun hän toimii seuraajanne. Te olette tehneet edistyksellisiä toimia ja voitte olla niistä ylpeitä. 66 prosenttia kanteluista hoidetaan vuoden sisällä, mikä on hyvin erilaista kuin monissa jäsenvaltioissa. Byrokratia usein turhauttaa kansalaisia, joten on hienoa, että heidän kantelunsa käsitellään nopeasti. Te olette ottaneet 22 000 kansalaista antamalla heille tietoja ja kuten Harkin totesi, tämä todellakin auttaa paikkaamaan demokratiavajetta. Ja myöskin on tärkeää, että oikeusasiamies on pyytänyt huomioita kansalaisilta, mikäli kansalaiset olivat tyytymättömiä toimintaan aikaisemmin, heidän piti tehdä uusi kantelu. Ja sitten Lehtinen, joka liittyy siihen, kuka EU-ssa voi auttaa kansalaisia, niin se on erittäin hyvä. Eli hyviä eläkepäiviä. Herzlichen Dank, Kiitoksia. Ja minä haluaisin myöskin kiittää siitä, että piditte ainoana kiinni puheajastanne tänä aamuna. Sitten seuraavaksi Cashman, puolitoista minuuttia. Thank you very much, President. Um, Mr. Paljon kiitoksia, puhemies. Ähm, hyvä Duros, äh, mitä voisin sanoa, kun kuuntelen kiitoksia täällä, teidän täytyy kuunnella, äh, teistä tuntuu siltä, että kuuntelette omaa hautajaispuhettanne, mutta tämä on todellisuutta vahvaa vastustusta on ollut, mutta te olette tehnyt hienoa työtä. Te olette puolustaneet parlamentin kantaa siitä, että asiakirjat tulee olla saatavilla ja on äh, valitettavaa, että yhä sen suhteen ja läpinäkyvyyden suhteen on olemassa ongelmia. Te olette varmistanut sen, että kaikki toimielimet ovat vastuullisempia kansalaisia kohtaan kuin, kuin ne aikaisemmin olivat. Te olette tehneet hienoa työtä vammaisten ihmisten eduksi. Te olette monta kertaa auttaneet meitä ja tätä ei tulla unohtamaan. Voisin myöskin sanoa, että Emily O'Reilly tulee olemaan seuraava oikeusasia henkilö. Meidän ei tulisi oikeusasian miehestä vain puhua. Ja hän on erittäin hieno valinta oikeusasia henkilön tulee olla neutraali poliittisesti ja esiintyä sellaisena. Te olette tehneet kymmenen vuotta hienoa työtä ja vetomusvaliokunnassa me jatkamme teidän ne olen ylpeä siitä. Ehm, meillä on yhä tapauksia, joita ei ole ratkaistu. Hyvä Diamanduros, tiedän, että tulette yhä olevan aktiivinen, sitoutunut ja te selostitte Jakob Södermania ja teidän perinteenne tulee varmistamaan sen, että ähm, Emily O'Reillyn aikana hieno työ tulee jatkumaan. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kazak, yksi minuutti. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми господин Димандур. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä oikeusasiamies Duros. Minäkin haluaisin kiittää teitä kaikista ponnistuksista, joita te olette suorittaneet läpinäkyvyyden ja hyvän hallintotavan tukemiseksi Euroopan unionissa. Te olette myöskin tukenut oikeusasiamiehiä kaikissa uusissa Euroopan unionin jäsenmaissa. maissa Myöskin tämä interaktiivinen opas, joka on saatavilla web-sivulla, on osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää ja kantelut ovat huolestuttavia, sillä ne osoittavat, että Euroopan unionin kansalaiset eivät luota unionin toimielimiin. Tämän vuoksi tulen vetoamaan Emilio Railiin seuraajanne, jotta hän tekisi mahdollisimman korkealaatuista työtä ja tukisi mahdollisimman hyvin läpinäkyvyyttä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Becker, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvä oikeusasiamies, hyvät kollegat. Kun katsotaan tätä toimintakertomusta ja kaikkea toimintaa, niin haluaisin todellakin kiittää Diamandurosia. Hän on hyvin ammattimaisesti ja asiallisesti toiminut oikeusasimiehenä ja hän on kumppani myöskin kunnalle. Erityisesti erityiskertomus, joka liittyy Viinin lentokentän laajentamiseen ja sen seuraamuksiin, niin tällä tavalla on optimoitu menettelyitä ja otettu huomioon kansalaisten kannat, kuten komissiokin totesi. Eli meidän pitää saada nämä menettelyt yhä yleisimmiksi, niin kuin lokakuussakin tuli esille, kun direktiivi uudistettiin. Haluaisin myöskin kiittää oikeusasiamiehen tiimiä. Sielläkin on hyvin ammattimaisia henkilöitä. Yhdeksän oikeusasiamiestä tunnen ja on hienoa, että tähän työhön liittyy hyvin olennaisia osia. Esimerkiksi se, että pyritään tehokkaaseen viestintään. Tämä iskusana Starcase on tullut esille ja myöskin internetsivuja on käytetty tehokkaammin ja tällä tavalla kansalaiset voivat seurata omaa tapaustaan netissä. Toivottavasti tulevaisuudessa yhteistyö vetomusvaliokunnan kanssa, uuden oikeusasemien kanssa, on yhtä laadukasta kuin Diamandursin kanssa ja että pystymme tekemään tehokasta yhteistyötä. Tästä on hyötyä Euroopan kansalaisille ja henkilökohtaisesti toivotan teille paljon terveyttä ja hienoja eläkepäiviä. Kiitos. Herzlichen Danke, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ertu, yksi minuutti. Ja vielen dank, Herr. Kiitoksia, puhemies. On erittäin hienoa, että olette taas täällä. Ja teille oikeusasiamies toivotan kaikkea hyvää ja kiitoksia näistä viimeisestä kymmenestä vuodesta. Viimeinen kysely on osoittanut, että 52 prosenttia kansalaisista katsovat, että oikeusasemien tehtävä lähinnä on saada tietoa oikeuksistaan, että niitä suojellaan. Tämä on tärkeää, mutta tämä on liian vähän, vaan meidän pitää olla enemmän yhteydessä kansalaisiin ja toimittaa heille enemmän tietoja. EU on yli puoli miljardia asukasta, ja jos nyt oikein olen nähnyt nämä luvut, niin vuonna 2012 2450 kantelua tuli oikeusasiamiehelle. Se on aika vähän. Ei siksi, että halutaan lisää kanteluita, vaan tämä osoittaa, että kansalaiset eivät riittävästi tunne oikeusasiamiehen tointa. 42 prosenttia ei pidä EUn hallintoa läpinäkyvänä, ja meillä on siksi paljon tehtävää, mutta haluaisin vielä kerran kiittää teitä hyvästä työstä. Dank, Herr Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Iturgait Angulo, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämänvuoden kertomus oikeusasiamiehen toiminnasta 2012 on erityinen, koska mehän nyt tiedämme, että Diamandurus lähtee tästä tehtävästä lokakuussa. Haluaisin vain kiittää oikeusasiamiestä näistä kymmenestä vuodesta, erityisesti työtä, jolla hän on edistänyt palvelukulttuuria ja hyvää hallintoa EUn toimielimissä. Ja hän on aina tehnyt erinomaista yhteistyötä vetomusvaliokunnan kanssa. Ja myöskin haluaisin onnitella mietinnön esittelijää Rakkosia erinomaisesta työstä mietinnön parissa. Haluaisin korostaa myönteisiä kohtia, jotka liittyvät oikeusasiamiehen tehtävään vuonna 2012. Ensinnäkin monia kanteluita on esitetty toimitettu oikeusasiamiehelle nyt sähköisesti nettisivujen kautta. Ja tämä osoittaa, miten tämä laitos on uudistanut ja päivittänyt toimintansa. Ja sitten nyt on interaktiivinen toimintatapa, joka on erittäin hyödyllinen väline, kun katsotaan, mitkä kansalaisten kantelut kuuluvat oikeusasiamiehen toimivaltaan. Ja myöskin kansalaiset tietävät paremmin oikeuksistaan ja miten he voivat pitää niistä kiinni. Ja sitten eurooppalainen hyvä hallintotavan. Lehdist, lehtinen siinä on asioita, joita on käsitelty esimerkiksi eurooppalaisissa tuomioistuimissa. Ja sitten vielä täytyy muistaa perusoikeudet, joita oikeusasiamies erityisesti on edistänyt vuonna 2012. Ja sitten vammaisten tilanne sen jälkeen, kun EU:ssa astui voimaan YK vammaisyleissopimus – Pieniä puutteita, joita vielä pitää korjata, kuten mietinnössä on todettu, ovat seuraavat. Täytyy parantaa viestintää kansalaisten suuntaan ja lisätä yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiesverkoston kanssa. Meidän pitää vauhdittaa tutkimusmenettelyitä ja meidän pitää parantaa hallinnon avoimuutta EU:ssa. Ja muistuttaisin vielä, että EPP tukee Salvarakosin mietintöä ja haluamme kiittää teitä tekemästänne työstä, Salvarakos. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Mirski, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Luin huolellisesti tämän vuosikertomuksenne ja haluaisin kiittää teitä. Sanoisin kuitenkin, että on eräs työsarka, jota ette ole vielä saaneet päätökseen – 11. maaliskuuta 2011 parlamentti antoi päätöslauselman 5011 ja tämä koski sitä, että 3500 latvialaiselta 350 000 latvialaiselta oli viety kansalaisoikeudet, ja se on aika suuri osa väestöstä. Te olette saaneet kanteluita tästä asiasta, ja antaneet viestejä siitä, että tilanne on laiton. Ongelma ei kuitenkaan ole ratkaistu vielä. Eikö tämä ole teistä hieman epäreilu tilanne, herra Diamandouros? Nyt Pandoran laatikko lipas on avattu, eikä kukaan ole tätä ongelmaa vielä ratkaissut. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Papa Nikolau. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. On hienoa, että te olette jälleen kerran paikallanne. Toivon teille parasta mahdollista terveyttä. Hyvät naiset ja herrat, erityisesti niissä maissa, jotka kärsivät suuresti talouskriisistä, juuri tällä hetkellä kansalaisten luottamus Euroopan unioniin kärsii he ovat hyvin skeptisiä sen suhteen. Tämä kuluva vuosi on Euroopan kansalaisten vuosi. Ja tästä tulee kiittää komission varapuheenjohtaja Redingia. Me olemme kaikki täällä keskustelleet tänä vuonna siitä, kuinka me voimme tukea ja auttaa kansalaisia luottamusta Euroopan unionin kohtaan. Oikeusasiamies on ollut tässä erittäin vahvassa roolissa ja edustaja Salavrakosin mietintö on erittäin hyvä. Se liittyy vuoteen 2012, mutta myöskin koko vuosikymmeneen. Tämän vuosikymmenen aikana oikeusasiamiehen tehtävä on vahvistunut. Tämä liittyy oikeusasiamies Dimandurokseen. Hän on tehnyt erittäin hienoa työtä. Kaikki ovat siitä samaa mieltä. Tätä toimia tulee tulevinakin vuosina tukea. Emily O'Reillyn kaudella. Meidän täytyy varmistaa se, että voimme tuoda kansalaiset lähemmäksi Eurooppaa. Uskon, että tähän mennessä Euroopan oikeusasiamies on saavuttanut asioita, joita voidaan tulevaisuudessa vielä kehittää. Myöskin tämä interaktiivinen web-sivusto ja sen suoruus on tukenut luottamuksen rakentamista viime vuosina. Toivotan teille parasta mahdollista vointia. Hyvä Diamanduros, olette ollut todellakin paikalla ne kymmenen viimeisen vuoden aikana ja myöskin Kreikassa teitä suuresti kunnioitetaan. Kiitoksia. Dank, herr Kollege. Kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa on menettely ilman puhujalistaa ja ensimmäisen puheenvuoron saa Valesa panie przewodniczący! jeżeli pozwolicie przyłączę się do. kiitos puhemies hyvät naiset herrat jos sallitte niin haluaisin myös kiittää oikeusasiamiestä hänen työstään kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Hänen ansiostaan Euroopan oikeusasiamies on tehostanut työtään jatkuvasti herra Diamandouros on toiminut hyvin rakentavalla tavalla. Oikeusasiamies on linkki toimielinten ja kansalaisten välillä. Hän pyrkii ratkaisemaan ongelmia, mutta saman aikaan myös lisäämään toimielinten avoimuutta. Kaikki tämä kansalaisten hyväksi, jotta kansalaiset selviäisivät EUn hallintoviidakosta. Tämä on hyvin tärkeää työtä. Kiitos ja kaikkea hyvää. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Smolkova. Ďakujem pekne za slovo. Na úvod chcem tiež oceniť. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni oikeusasiamiehen työstä tasapuolisuuden läpinäkyvyyden lisäämisessä Euroopan unionissa. Tämä tehtävä on erittäin tärkeä eikä lainkaan helppo. Täytyy todeta, että Euroopan unionin toimielimet eivät tee oikeusasiamiehen työtä ollenkaan yksinkertaiseksi. Viime vuosien aikana monet kantelut ja monet oikeusasiamiehen toteuttamat tutkimukset ovat jääneet avonaiseksi. Ja parlamenttiin liittyvät ovat viime aikoina kaksinkertaistuneet. Korkeat eettiset vaatimukset ja kansalaisten oikeudet ovat jotakin, minkä tulee olla prioriteettina, erityisesti nyt kun vaalit ovat pian tulossa. Ja nyt kun me pyydämme kansalaisia osoittamaan luottamustaan meitä kohtaan, haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, että eurooppalainen käytännössäännöstö on julkaistu. Se varmastikin hallinnon läpinäkyvyyttä tulee tukemaan. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Siinä oli menetty ilman puhujalistaa. Ja sitten seuraavaksi sitten vielä komission jäsen Reding, olkaa hyvä. And it is now 24 years. Puhemies, olen nyt ollut täällä jo 24 vuotta, 10 vuotta parlamentin jäsenenä ja 14 vuotta komission jäsenenä. Enkä koskaan ole nähnyt tällaista aikaisemmin. Eli kaikkialla tässä salissa halutaan kiittää oikeusasiamiestä ja hänen tiimiään heidän tekemästään työstä. Ja se on poikkeuksellista ja myöskin teidän työnne on ollut poikkeuksellista. Minulla ei ole mitään lisättävää tähän, paitsi vastaisin yhteen kysymykseen, joka minulle esitettiin. Ja tietysti aina on komissiossa varaa paremmalle hallinnolle, eli olemme kiitollisia oikeusasiamiehen kommenteista. Me kuuntelemme häntä ja me koitamme mahdollisimman mahdollisuuksien mukaan panna hänen suosituksensa käytäntöön ja otamme huomioon nämä ehdotukset. Ja meillä on hyvää yhteistyötä ja tällä tavalla me panemme myöskin täytäntöön seuraavan oikeusasemien suosituksia. Sitten hyvän hallinnon säännöt. Komissio on käynnistänyt analyysin tämänhetkisestä EU-lainsäädännöstä tällä saralla – ja haluamme tarkistaa, onko kaikki alat katettu vai ei, kaikki hyvään hallintoon liittyvät alat. Ja tämän analyysin pohjalta komissio päättää, pitääkö todella lähteä sääntelemään artiklan 289 pohjalta. Jos näin on, niin komissio toimii niin, mutta ainoastaan jos se on tarpeen ja jos tutkimuksesta käy ilmi, että kaikkea ei vielä ole katettu. Eli komissiolla on myönteinen lähestymistapa tähän työhön, ja tämä työ on jo käynnistynyt. Jotta olisimme täysin avoimia, haluaisin kuitenkin vielä selittää parlamentille, että tällaista sääntelyä ei voida käyttää sääntöjen osalta, jotka pohjautuvat sopimuksen muille artikloille kuin 289, esimerkiksi asiakirjan saatavuus, työjärjestys ja varanhoitoasetus. Eli tässä puhutaan vain hyvästä hallinnosta ja me tarkastelemme sitten kaikkia ongelmia ja eri ongelmia pitää sitten hoitaa eri osissa ja oikeusasiamiehen kehon kielestä näen, että hän on samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Mutta muuten sanoisin, että voimakas oikeusasiamies on hyvä kaikille toimielimille. Ja vielä kerran kiitos siitä, että te olette ollut voimakas oikeusasiamies. Herzlichen Dank. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt poikkeuksellisesti haluaisin yhtyä näihin ylistyssanoihin Diamandurokselle. Tämä osoittaa, miten te olette toiminut tässä tärkeässä ja välttämättömässä tehtävässä. Ja ihan lyhyesti haluaisin kiittää itselleni osoitetuista sanoista. Mutta meillä on erinomainen oikeusasiamies, joka on palvellut Euroopan kansalaisia erinomaisella tavalla. Ja annankin Diamandurokselle vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Äh, Thank you, Mr. President. Lem- Kiitos puhemies. Totean vielä kerran, että on todella ilo nähdä teidät takaisin työssänne. Lopuksi kommentoisin paria esiin noussutta asiaa. Ja sitten puhuisin yleisemmin vielä oikeusasiamiehestä ja toimielimistä. Kommenteista nostan eriin pari seikkaa. Olen kiitollinen komission jäsen Redingille siitä, että hän kertoi edustajille, että komissio pyrkii eteenpäin tässä asiassa, josta toivon mukaan jossain vaiheessa tulee hyvän hallinnon laki Euroopan unionissa perustuen siis artiklaan 298. Jätän tämän työn edistämisen seuraajalleni. Hän tekee yhteistyötä teidän kanssanne ja neuvoo teitä siinä, miten tätä voitaisiin lähteä toteuttamaan. Toivon mukaan kansalais, kansalaisille saadaan tarjottua enemmän yhä selvempää tietoa siitä, minkälaisia rakenteita ja välineitä ja palveluita Euroopan unionissa on saatavilla hyvään hallintoon liittyen. Ja oikeusasiamies voi tätä työtä tehdä yksinkertaistamalla tietoa kansalaisten suuntaan. Yksinkertaisuus ei välttämättä tarkoita sitä, että tieto on jotenkin tyhjää tai turhanpäiväistä, vaan sitä, että se on kansalaisten ymmärtämässä muodossa. Toivottavasti tätä työtä saatte vietyä eteenpäin. Otin myös ilolla vastaan nämä kommentit, että aiotte vahvistaa yhteistyötä ympäristöasioissa oikeusasiamiehen kanssa – Tässä mainittiin tämä Viinin lentokenttään liittynyt erityiskertomus. Siinä tehtiin hyvää yhteistyötä. Kiitokset tästä yhteistyöstä ja toivon, että komissio tekee yhtä hyvää yhteistyötä seuraajani kanssa edistäessään tärkeitä lainsäädäntöhankkeita, jotka vahvistavat unionin kykyä viestiä kansalaisille, että unioni todella toimii heidän edukseen. toteaisin edustaja Mirskille, että tunnustan, että yhdeksän vuoden jälkeen en ihan tarkkaan muista, mitä todettiin vuonna 2004, mutta totean teille, että minä en muista, että virastoni olisi saanut kanteluita tässä asiassa ainakaan kansallisella tasolla Latviassa. Voi olla, että kyse oli Latvian oikeusasiamiehelle tehdystä kantelusta, eikä minulle tulleesta kantelusta. Mutta jos otatte yhteyttä, niin voimme tutkia tätä asiaa. Ja varmastikin seuraava oikeusasiamies O'Reilly antaa teille vastauksen siitä, missä vaiheessa asiat ovat 90 vuoden viiveen jälkeen. No ennen yleiskommentteihin siirtymistä haluaisin reagoida edustaja Matsonin kommentteihin. Hän on tukenut minua työssäni ja hänen valiokuntansa on tukenut minua hyvin voimakkaasti oikeusasiamiehen työssä ja haluaisin kiittää heitä tästä. Nyt puhemies. Otan hyvin nöyrästi vastaan nämä kiitokset ja tuen osoitukset joita minulle on tässä tarjottu ja esitetty. Ja voin vain todeta, että olen todella kiitollinen kaikesta tästä ja kaikesta siitä tuesta, jota olette minulle osoittanut. Otan nämä ylistyksen sanat vastaan osoituksena siitä, tämä oikeusasiamiehen virka on todella tärkeä. Oikeusasiamiehellä on jatkuvasti enemmän ja enemmän vastuita ja hänen on pyrittävä auttamaan kansalaisia ja auttamaan myös toimielimiä kehittämään parempaa hallintoa. Tämän viestin otan tästä keskustelusta mukaan ja välitän sen seuraavalle oikeusasiamiehelle Emilio O'Reillylle. toimielimiin ja oikeusasiamiehen kohdistuu hyvin suuria odotuksia ja niihin pitää pyrkiä vastaamaan. Täällä puhuttiin myös siitä, että oikeusasiamiehen virka on aivan erityislaatuinen. Korostaisin sitä toteamalla, että Euroopan oikeusasiamies on pystynyt vaikuttamaan virkaansa hyvin voimakkaasti ja samanlaisiin virkoihin muualla. Viime viikolla olin Turkissa. Keskustelin siellä ministereiden ja muun muassa pääministerin kanssa. Turkissa perustettiin oikeusasiamiehen virka. Se on ollut tekeillä jo 15 vuotta ja itse olen ollut mukana tässä työssä tuon saman ajan. Ja keskustelin muun muassa pääministeri Erdoganin ja muiden kanssa tästä oikeusasiamiehen virasta ja totesimme, että se on aivan erityinen virka, koska siinä on velvollisuus ja vastuu puhua totta valtaa pitäville, sanoa presidentille, sanoa pääministerille, kuinka asiat ovat. Voi olla, että he eivät välttämättä pidä siitä, mitä oikeusasiamiehellä on sanottavana, mutta silti tällaista vuoropuhelua tulee pitää yllä. Kritiikkiä tulee esittää. Ja tässä työssä olen mielestäni onnistunut. Kiitos. Lopuksi esittäisin vielä kommentin hiukan horjuvin perustein, mutta kuitenkin liittyen siihen, että olen puuttunut moniin kielellisiin seikkoihin, erityisesti Pohjoismaissa ja Tiedän, että Ruotsissa ja Islannissa muun muassa termi oikeusasia mies on sukupuolineutraali. Ja nykyinen Ruotsin oikeusasia mies viittaa itseensä oikeusasian miehenä, vaikka on nainen. En lähde neuvomaan siitä, parlamenttia siitä, kuinka sen tulisi puhutella seuraavaa oikeusasiamiestä Emily O'Reillya. Mutta teen tutkimusta tästä asiasta ja sitten jätän päätöksen teidän ja Emily O'Reillyn harteille siitä, kuinka seuraajani tulee puhutella. Toivottavasti olette seuranneet sitä, mitä Atlantin toisella puolella on tapahtunut ja siellä oikeusasiamies, ombudsman-sana on naisen kohdalla korvattu sanalla ombudsness, joka ei mielestäni ole kovin onnistunut termi. Kiitoksia tuestanne minulle viimeisen vuosikymmenen aikana. Kiitoksia näistä kehuista ja kiitoksista. Ja osoittakaa samanlaista tukea Emily O'Reillylle, jotta hän voi auttaa kansalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Ombudsman. Kiitoksia oikeusasiamies. Seuraavaksi esittelijä Salavrakos saa vielä kahden minuutin puheenvuoron ja pyytäisin nyt, että noudattaisitte puheaikaa. Olen ollut hiukan joustava nyt, mutta tästä lähtien kyllä pyytäisin, että pidätte kiinni puheajoistanne. Kiitos, Η εξέλιξη... Kiitoksia puhemies. Tämän aamun keskustelu tekee mahdolliseksi hyvin helposti tehdä yhteenvedon. Periaatteessa mielestäni Euroopan parlamentti on tässä osoittanut kunnioitustaan oikeusasiamiestä ja hänen koko työtään kohtaan. Oikeusasiamiehen tehtävä ei ole laillinen, vaan hallinnollinen tehtävä, ja tämän vuoksi se on vielä vaikeampi. Periaatteessa mikä tahansa päätös, jonka oikeusasiamies tekee, ei ole laillisesti sitova. Se täytyy toimeenpanna, sitä ei voi muuten harjoittaa. Periaatteessa oikeusasiamiehen tehtävä riippuu hyvin paljon oikeusasiamiehen henkilöstä ja tämän vuoksi tämä toimi on niin hyvin toiminut viimeisten kymmenen vuoden ajan. Periaatteessa me toivomme, että instituutiot toimivat hyvin hallinnollisesti ja taloudellisesti, enkä usko, että ilman oikeutta kukaan voi toimia. Tämän vuoksi meidän täytyy olla yhteyksissä kansalaisiin tasapuolisesti. Uskon, että jonkinlaisia perusteita on esitetty hallinnollisiin puutteisiin liittyen. Ja kriisi on antanut monia mahdollisuuksia kritisoida kaikilla tasolla, ei vain Euroopassa, mutta ympäri maailman hallintoja. Meidän tulee olla hyvin varovaisia tämän vuoksi Euroopan kansalaisilla on yhä enemmän ja enemmän tunne epäoikeudenmukaisuudesta. Ja nyt perusoikeuksiakin saatetaan uhata. Kuten komission jäsen sanoi, tämä on hyvin vakava asia. Haluaisin päättää ilmaisemalla kiitoksen, kuten mietintöni jo sitä heijasteli. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan puolelta päivän. Seuraava kohta esityslistalla on Händelin mietintö Rajat ylittävät